Hyvää huomenta kaikille. Istuutukaapa. Voimme aloittaa äänestykset. Ensimmäistä äänestystä varten tarvitsette äänestyskorttinne. Kiitoksia oikein paljon. Ready? Okay, thank you. Valmis. Hyvä, kiitoksia. Keskitytäänpä. Äänestetään ensin suullisesta kysymyksestä neuvostella liittyen YK ilmastonmuutoskonferenssiin Bonnissa. Tämä on sähköinen äänestys ja äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy ja hyväksytty. Sitten äänestämme suullisesta kysymyksestä komissiolle samasta aiheesta. Ilmastokonferenssi Bonnissa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ja hyväksytty. äänestämme Kigalin muutoksesta äh, Montrealin pöytäkirjaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Äänestämme neuvoston päätöksestä liittyen valtiosta toiseen tapahtuvasta kaukokulkeutumista. Äänestys alkaa, äänestys päättyy ja hyväksytty. Äänestymme työjärjestyksen kuusi artiklan mukaista vastalauseesta tehoaine tiametoksaami. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Äänestämme työjärjestyksen mukaisesta vastalauseesta tehoaine imidaklopridi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Äänestämme työjärjestyksen mukaisesta vastalauseesta tehoaine klotidianidiini. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Äänestämme valanpyynnistä Norjassa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tähän päättyvät lyhyet äänestykset. Nyt menemme Danssin mietintöön kestävyyttä edistävät EUn toimet. valmiina. Kompromissi kaksi. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Minun on ilmoitettava teille, että herra Faria on vetänyt pois tarkistuksen 290. Kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. dv kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 55 raukeaa. Kompromissi 36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 20 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 71 puolesta, vastaan, tarkistetaan tämä. Tarkistus 71, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 7, puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan kompromissi 7. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 73 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 79 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 97 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 98 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 99 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 107 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 108 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 110 puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty. 112 puolesta, vastaan, tyhjä hyväksytty. Kompromissi 9 puolesta, vastaan, tyhjä hyväksytty. Kompromissi 10 puolesta, vastaan, tyhjä hyväksytty. 129 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 31 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Hyvä on, tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Mutta minulla oli onnea äsken, täytyy myöntää tasapeli. No sitten äänestämme tämän kompromissin tarkistuksista 130 puolesta vastaan. Tyhjää tarkistetaan. 130, ette nostanut käsiämme kunnolla. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Agri 21 puolesta. Vastaan tyhjää. Wow. Näyttää siltä, että se on hyväksytty, mutta katsotaanpa nyt vielä koneäänestyksenä. Äänestys alkaa ja äänestys päättyy. Hyväksytty. Agri 5 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Agri 9 puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 14 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 135 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 12 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 142 puolesta, se on kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta. Vastaan, tyhjä hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjä, hylätty. 143 puolesta, vastaan, tyhjä hyväksytty. 145 puolesta, vastaan, tyhjä sanoisin hylätty, mutta tarkistetaan tämä nyt. 145 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ei, hyväksytty. 146 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 148 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 149 puolesta. Vastaan tyhjää. Tarkistetaan 149. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 150 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 151 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kompromissi 18 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 154 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 155 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 163 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 165 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 166 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 170 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. TV9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 178 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan 178. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Pyydän anteeksi. Se onkin hyväksytty. 179 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 180 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 182 puolesta. Ei, 181, koska se ei ole kompromissin kattamaa. 181 puolesta vastaan. tyhjä. Sanoisin hylätty, mutta tarkistetaan 181. Tämä on niin, menee niin tiukille ja te vaihtelette enemmistöjä. Äänestys päättyy. Se on hyväksytty. 182 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 183 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 177 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan 177. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 185 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 186 puolesta vastaan. Tyhjää. Ja tarkistetaan 186. Äänestys alkaa ja äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 16 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 17 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Niin. Kommentteja ohi mikrofonin. Uh, maybe you don't have English because I'm speaking in English. Ehkä teillä ei ole englantia, koska puhun englantia. Okay. Is working now? I'll try to speak. Toimiiko se nyt? Yritän puhua lähempänä mikrofonia. No niin, kompromissi 17 puolesta. Vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 19 puolesta. Vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kult 5 puolesta. Vastaan, tyhjää, hyväksytty. DV6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. DV7 puolesta raukea Minulla sanotaan, että se raukea. DV15 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. DV17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. DV19 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. DV20 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää. Uudestaan ensimmäinen osa puolesta, kiitos, se on hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 203. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 204. Raukeaa. 205 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi 21 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 215 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 216 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 217 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 23 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 223 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty, toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 224 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 226 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi, no tarkistetaan, 226. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 24 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 2.30 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 2.31 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 232 puolesta. Vastaan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 vastaan, tyhjää, hyväksytty. 23, siitä äänestämme myös puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 24 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 26 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 28 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten tarkistus 237 puolesta vastaan tyhjää ylätty 238 puolesta vastaan tyhjää ylätty 239 puolesta vastaan tyhjää ylätty 240 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tämä. Tarkistetaan 240. Äänestys alkaa ja päättyy. Ja hyväksytty. 241 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 26, kompromissi 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 246 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 248 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 27 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 253 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 254 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 28 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 259 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 260 puolesta vastaan. Tarkistetaan 260. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 262 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 263 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 264 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 265 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää. Tarkistetaan toinen osa, äänestys alkaa. Äänestys päättyy, hyväksytty. DV 18 puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan DV 18. Äänestys alkaa. Hyväksytty. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 29 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 271, kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, tarkistetaan. 271, ensimmäinen osa, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 272 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 274 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 277 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 278 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 280 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 281 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 282 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 283 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 30 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tämä. Äänestys alkaa ja Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten meillä on sarja agritarkistuksia. Sanon nyt aluksi agri ja sitten sanon vain numerot. Kuusi puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Seitsemän puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 10 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 12 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 15 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 16 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 18 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 20 puolesta, vastaan, tyhjää hylätty, sanoisin. Tarkistetaan. 20. Äänestys alkaa ja äänestys päättyy. Hyväksytty. 22 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 22. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ette nyt nostaneet käsiänne. Minä olisin nähnyt tämän, jos kädet olisivat nousseet. Agri 23 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta. Vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Agri 24 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Agri 26 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Agri 28 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten tarkistus 295 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kult 4 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kult 29 no, kuusi puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 299 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 300 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. No tarkistetaan. 300 äänestys alkaa. tyhjää No sitten se on Kiitoksia. Äänestys päättyy, joten se on hylätty. 302 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Tarkistetaan 302. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. DV10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 304 puolesta. Äänestämmekö tästä? Ei, emme äänestä tästä. 308 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Yksi puolesta vastaan, tyhjä, hyväksytty. Kaksi puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. Kolme ja nel, äh, 13 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Neljä puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Viisi puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 32 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Seitsemän puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Yhdeksän puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Yksitoista puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kaksitoista Äänestämmekö siitä? Emme äänestä. Kompromissi 33 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. DVA puolesta, vastaan tyhjä hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. DVB puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 17 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. DVC puolesta vastaan tyhjä Tarkistetaan DVC. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 34 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 20 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 21 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 22 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kompromissi 35 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 29 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 32 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 33. Puu, äänestämmekö tästä? Kyllä. 33 puolesta vastaan, tyhjä, hyväksytty. 37 puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. Ja sitten DV-tarkistuksia, D puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. E puolesta, vastaan, tyhjä. Tarkistetaan DVE. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. DVF puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. DVG puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. DVH puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt äänestämme loppu, meillä on loppuäänestys, se on koneäänestyksen äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Hyväksytty. Tähän päättyy äänestys. Kiitoksia oikein paljon. Um, colleagues, uh, short break since uh, we are a bit... Hyvät kollegat, pieni tauko, koska olemme etuajassa, joten jatkamme kello 10. Teillä on nyt aikaa käydä kahvilla.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 Well, hello. Um, next item on our agenda is... No niin, seuraava asia esityslistalla on äh, keskustelu komission kanssa polttoaineen laatudirektiivistä. Kiitos äh, siitä, että olette täällä äh, ilmastopääosastosta. Meidän mielestämme REFIT on erittäin tärkeä ja tämä asia on erityisen merkityksellinen meille ja siksi pyysimme teitä tulemaan tänne esittelemään komission työasiakirjan, joten olkaa hyvä. Kertokaapa meille, mitä teillä on mielessä. Very much, uh, Mrs. Ch- Kiitos rouva puheenjohtaja. Hyvää huomenta kaikille. Kiitos, että kutsuitte meidät esittelemään tätä polttoaineiden laatudirektiivin arviointia. Sehän julkaistiin osana liikkuvuuspakettia, joka hyväksyttiin viime toukokuussa. Ja tahtoisin ensinnäkin antaa teille lyhyen katsauksen tämän direktiivin tavoitteista ennen kuin menen sitten johtopäätöksiin. Polttoaineiden laatudirektiivi itse asiassa on aika vanhaa lainsäädäntöä. Se hyväksyttiin lähestulkoon 20 vuotta sitten. Sitä on useasti muutettu. Sen tavoitteet ovat kuitenkin edelleen samat ja ne näkyvät tässä kuvassa. Ensinnäkin tarkoituksena on ympäristön suojelu, terveyden suojelu, ilman laadun parantaminen, sisämarkkinoiden toiminnan parantaminen, kun kysymys on liikenteen polttoaineista, ja tarkoituksena on myöskin vähentää kasvihuonekaasupäästöjen elinkaarta liikennepolttoaineissa. Kysymys on sellaisesta lähestymistavasta, että jotta voitaisiin vähentää liikenteen päästöjä, on tarkasteltava kaikkia liikenteen elementtejä. Tämä kattaa myöskin polttoaineet ja tämä on osa tätä direktiiviä vähän hiilisempi toiminta. Siis pari sanaa nyt vielä tästä arviointiprosessista tässä taustalla on ulkoinen tutkimus, jonka tilasimme. Se on siis nyt EUn kirjakaupassa saatavilla. Ja tämä tehtiin yhteisesti sidosryhmien kanssa, erityisesti teollisuusjäsenvaltiot, kansalaisjärjestöt olivat mukana. Työpaja järjestettiin ja siinä laajalti sovittiin Ähm, siitä, mihin arvioinnissa pyritään. Haluaisin korostaa tässä, että vaikka soveltamisala tässä arvioinnissa, ähm, tai siis itse asiassa se ei kata koko äh, direktiivin säännöksiä, mutta kaikki muut säännökset ovat siinä mukana lukunottamatta kahta. Ensinnäkin kasvihuonekaasu vähentämisen äh, tavoite, joka on tuo artikla 7a, 6-7 prosenttia vähennystavoite vuoteen 2020 mennessä. Tämä ei siis arvioinnissa ollut mukana äh, aivan siitä syystä, koska tätä ei ole vielä pantu täytäntöön, joten kun tarkastelemme tätä arviointia, niin on katsottava myöskin taaksepäin, mm, kuinka äh, täytäntöönpano on toteutunut. Ja tässä lainsäädännön osassa itse asiassa äh, transponointi kansalliseen lainsäädäntöön oli vasta tämän vuoden huhtikuussa ja nyt sitten vasta arvioimme tuota kansallista lainsäädäntöä. Toinen elementti, joka on jäänyt pois arvioinnista, on biopolttoaineiden kestävyyskriteeri, joka on siis arvioinnin ulkopuolella. Ennen kuin menen sitten tämän arvioinnin johtopäätöksiin, pari sanaa vielä keskeisimmistä säännöksistä Kaiken tärkein on varmasti se, että tässä on polttoaineen määritelmät, bensiiniä, dieseliä ja biokomponentteja, niihin sekoitettuja biokomponentteja varten ja erityisesti tarkoituksena on vähentää ilman epäpuhtauksia ja tässä näette luettelon näistä keskeisimmistä ilman epäpuhtauksista, joita säädellään tässä näissä polttoaineeritelmissä muun muassa juuri rikin oksidit, metalliset, metallipäästöt, esimerkiksi vaikkapa lyijy, jotkut hiilivedyt sekä hiukkaset. Tässä lainsäädännössä katetaan liikenteen polttoaineet ja myöskin liikkuvissa maastokoneissa käytettävät polttoaineet tulevat kysymykseen. Osana näitä säännöksiä on muistettava myöskin, että tässä asetetaan rajat tiettyjen bensiinien höyrypaineelle, kun esimerkiksi tankataan. Ja näissä eritelmissä on myöskin tavoitteena se, että nämä polttoaineet sopivat marttoneihin sekä jälkikäsittelyihin, siis pakokaasu kaasujärjestelmiin, siis kun taataan se, että kun käytetään tiettyä polttoainetta ajoneuvoa, niin se ei saa vahingoittaa ajoneuvoa. Ja tätä varten olemassa myöskin rajoitteet tiettyjen biopolttoaineiden sekoitteisiin, jotka eivät välttämättä sovi kaikkiin moottoreihin. Pari keskeistä sekoiterajaa. Tässä voin kertoa biodieselin osalta. Biodieselin, biodieselin osun on 7 prosenttia tämä raja ja taas bensiinissä etanolin osuus on rajoitettu 10 prosenttiin, joten tämä sekoite raja on olemassa juuri siitä syystä, että moottori toimisi hyvin. Mutta tähän liittyy myöskin joitakin poikkeuksia joita voidaan soveltaa biodieselin näihin rajoihin ja jossain olosuhteissa myöskin noihin höyrypaine vaatimuksiin. Tässä lainsäädännössä on myöskin merkille pantavaa se, että tässä on hyvin tiukat polttoaineiden laadun arviointijärjestelmät jäsenvaltioissa oltava. Ja äh, Äh, hyvät raportointijärjestelmät vaaditaan, jotta komissio todella pystyy arvioimaan, kuinka hyvin tätä lainsäädäntöä noudatetaan. Vuosittaiset raportit julkaistaan äh, ja komissio ja Euroopan ympäristövirasto myöskin ne saavat. Menen nyt sitten näihin johtopäätöksiin tässä arvioinnissa ja ää, äh, tässä otan esille nuo keskeisimmät kriteerit, jotka varmasti tunnettekin hyvin. Ensimmäinen on vaikuttavuus. Ää, ja tässä näissä graafisissa esityksissä näette, kuinka keskeisimmät epäpuhtaudet ovat kehittyneet vuodesta 1995 lähtien ja tämän direktiivin täytäntöönpanon jälkeen kaikki keskeisimmät liikennepolttoaineiden epäpuhtaudet ovat huomattavasti vähentyneet. Ja jossain määrin tämä liittyy juuri näihin polttoaineeritelmiin, erityisesti juuri rikin, lyijyn raja-arvoihin. Tällä on ollut todella sellainen vaikutus, että ne ovat jyrkästi vähentyneet, mutta vain jossain määrin kuitenkin, koska tuloksena on myöskin se, tietyt standardit ja näitä standardeja voidaan vain siinä vaiheessa soveltaa, kun ilmanlaatu on parantunut. Esimerkiksi jos on suuri määrä rikkiä ilmassa, niin katalysaattorin täytyy tietysti olla tietynlainen, joten tässä on polttoaineisiin liittyviä vaatimuksia ja tiettyjä standardeja, joita sovelletaan autoihin näiden tiettyjen keskeisten ilman epäputoksen osalta, jotka näette siis tässä. Mitä tulee vaikuttavuuteen, tarkastelimme myöskin näiden määritelmien tai eritelmien täytäntöönpanoa soveltamista, ja tämä on myöskin myönteinen tämä tulos, koska lähestulkoon sadassa prosentissa tämä noudattaminen todella on onnistunut, joten lainsäädäntöä on noudatettu. Kun sitten kuulimme sidosryhmiä, niin mitään merkkejä ei ollut siitä, että ajoneuvon osat tai moottorit olisivat vahingoittuneet sen takia, että polttoaineen laatu ei olisi ollut kohdallaan. Tämä osoittaa siis, että tämän polttoaineiden laadunvalvontajärjestelmä jäsenvaltiossa toimii hyvin. Siirryn sitten seuraavan kriteerin jota tarkasteltiin. Kysymys on tehokkuudesta ja tässä ei ollut mahdollista tehdä täysimääräistä kustannustehokkuusanalyysiä direktiivin pohjalta. Ne tiedot, jotka keräsimme kustannuksista jalostusteollisuudelle ja polttoaineiden toimittajille, sekä myöskin, myöskin raportointi- ja seurantakustannukset olivat huomattavasti alempia kuin ne edut, joita olemme nyt tässä voineet todeta sitä kautta, että todella ilman epäpuhtaudet ovat vähentyneet. Ja kuten tuossa direktiivissä todetaan, minimistandardit tuoton ovat sellaisia, että todennäköisesti toimittajien kustannuksetkin ovat alempia kuin ne olisivat, jos standardit olisivat olleet pelkästään jäsenvaltioiden määriteltävissä. Tässä on hyvä myöskin tähdentää sitä, että tässä direktiivissä ei vaadita täyttä liikennepoltoaineiden yhdenmukaistamista, vaan kysymys on minimivaatimuksista ja varsin suuri eroavaisuus erityisesti kansallisella polttoainemarkkinoilla on olemassa siinä, minkälaisia sekoitevelvoitteita biopolttoaineissa on ja se valtiossa on erilaista kansallista lainsäädäntöä sen osalta, kuinka äh, paljon äh, biopolttoainetta voidaan sekoittaa polttoaineisiin. Ja äh, toimittajat totesivat, että jotkut kulut voitaisiin välttää, jos polttoaineiden moninaisuutta voitaisiin vielä vähentää. Sitten tarkastelen johdonmukaisuutta, yhdenmukaisuutta tässä lainsäädännössä myöskin ähm, keskeinen elementti varmasti on se, että uusiutuvan energian direktiivi liittyy tähän myöskin. Siinähän asetetaan tavoite, että liikenteessä vuoteen 2020 mennessä päästäisiin 10 prosentin vähentämiseen ja näitä kahta lainsäädäntöä siis tarkasteltiin yhdessä. Totesimme, että polttoainelaatudirektiivi on täysin johdonmukainen suhteessa tuohon uusiutuvan energian direktiiviin. Jos ajatellaan tästä sisäistä johdonmukaisuutta, niin todettiin, että yksittäiset säännöksissä tässä direktiivissä ollaan myöskin äh, kaiken kaikkiaan direktiivin tavoitteen kanssa samoilla linjoilla. Ja analyysissä todettiin myöskin, että on mahdollista kenties äh, antaa poikkeuksia näihin pääsäännöksiin ja että kaikki polttoaineet eivät ole direktiivin soveltamisalassa täysimääräisesti. Sitten johtopäätökset, arvoisa puheenjohtaja. Keskeisin johtopäätös varmasti on se, että polttoaineiden laatudirektiivi todella täyttää tarkoituksensa. Se tuo EUn tasolla lisäarvoa ja sen pitäisi edelleen olla keskeinen väline, kun pyritään ympäristöä ja ihmisten terveyttä suojelemaan. Mitään merkkejä ei ole siitä, ettäkö jousto, joita vaikkapa sekoitevelvoitteiden poikkeamis, poikkeamismahdollisuuksista tai muista poikkeuksista aiheutisi tämän direktiivin laadun suhteen tai että siitä olisi myöskään mitään markkinahäiriöitä, joten sen takia ehdotamme, että tässä vaiheessa ei lähdettäisi muuttamaan äh, juridisella tasolla äh, tai tarkastelemaan uudestaan tätä direktiiviä, mutta on kuitenkin hyvä muistaa, että tässä direktiivissä tarkoituksena ei ole yhdenmukaista koko liikennepolttoainemarkkinaa. Äh, komissio jatkaa kuitenkin tulevien vuosien aikana vielä tilanteen seurantaa. Kiitos. Thank you very much. Kiitos oikein paljon. Kuka haluaa puheenvuoron? Edustaja Dalli. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitos herra Pako näistä tiedoista. Minulla on muutama kysymys perustuen teidän esitykseenne ja myöskin siihen, mitä sanoitte eh, tässä keskustelussa. Jos nyt oikein olen ymmärtänyt, niin refit keskittyy kaikkeen paitsi seitsemän A ja 7B-E. Ja 7A, koska se juuri vasta siirrettiin kansalliseen lainsäädäntöön, ja B-E ovat asta arvioinnin tuloksena. Jos näin on, niin milloin saatte arvioi tulokset erityisesti liittyen 7b ja e -hen, ja aikooko komissio tehdä tällaisen tutkimuksen myös 7 a milloin tämä tapahtuu. Toinen kysymys liittyy siihen, että vaikka polttoainelaatudirektiiviä pidettiin tehokkeena. Se varmisti korkean tason ympäristön ja terveyden suojan. Niin vaikutelmani on se, että suurten saastuttajien äh, päästövähennykset olivat paljon alhaisemmat kuin alun perin ajateltiin. Onko näin? Ja jos on, niin mitkä ovat syyt tässä taustalla? Tutkiko komissio syitä? sille, että päästövähennys oli pienempi kuin alun perin ajateltiin ja voidaanko tähän jotenkin puuttua niin, että varmistetaan, että tämä direktiivi tuottaa ne tulokset, jotka tavoitteeksi asetettiin. Sitten esityksessä yhdessä vaiheessa sanoitte, että suuri osa polttoaineista EUn markkinoilla ovat direktiivin mukaisia, mutta että äh, vaikutelmani on se, että on joitakin polttoaineita, jotka eivät ole direktiivin mukaisia, ja onko komissiolla tietoa näistä polttoaineista, millaisia polttoaineita ne ovat, ja koskettavatko ne erityisesti tiettyjä jäsenvaltioita, vai onko tämä EUn laajuinen kysymys? Haluaisin myös keskittyä 7a artiklaan, jonka tiedän olevan tämän refit äh, budjetin ulkopuolella, mutta se on erityisen kiinnostava minulle, koska siinä keskitytään kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen polttoaineen laadun yhteydessä. Ja ymmärtääkseni komissio on siirtymässä pois tästä kasvihuonekaasulähestymistavasta polttoaineiden laatudirektiivi menossa tällaiseen määrälliseen lähestymistapaan. Ja haluaisin tietää syyt tälle, miksi komissio on siirtymässä kasvihuonekaasu ähm, päästölähestymistavasta määrälliseen lähestymistavaan. Jos näin on, niin miksi komissio näin tekee? Ja äh, sitten viimeinen kysymys. Pää kritiikki, jota tälle direktiiville osoitettiin, oli se, että direktiivi, kun sitä pantiin täytäntöön, vesittyi kovasti ähm, johtuen ähm, tiet tiettyjen sidosryhmien ja teollisuuden alan painostuksesta. Jos näin on, niin miten komissio aikoo nämä porsaareijat sulkea ja aikooko se keskittyä myös näihin öljyhiekkoihin ja niiden merkitykseen Euroopalle? Kiitoksia. Onko vielä kysymyksiä? No sitten minäkin haluaisin esittää kysymyksen. Voisitteko selittää paremmin nämä äh, kaaviot, jotka esittelitte meille, jossa oli erilaisia ähm, saastuttavia aineita. Äh, voisitteko hiukan tarkemmin äh, selittää nämä, koska joissain saastuttavissa aineissa on tapahtunut muutosta, toisissa ei laisinkaan, joten ehkä voisitte tätä vähän paremmin valoittaa. Äh, haluaako joku muu vielä puheenvuoron? Ei. Sitten annan komissiolle puheenvuoron. Thank you very much, uh, Mrs. Chair. Kiitos rouva puheenjohtaja, kiitos kysymyksistä. Tarkastelen nyt äh, niitä äh, osia, jotka eivät olleet tässä mukana tässä arvioinnissa 7a artiklaa todella ollaan vasta viemässä kansalliseen lainsäädäntöön. Arviointi tapahtuu vasta sen jälkeen, kun tämä säännös on täysin vuonna 2020 pantu täytäntöön. Artikla 7b ja 7e biopolttoaineiden kestävyyskriteeri. Tämä arviointi on jo tehty ja se on osa ehdotusta uudeksi äh, uusiutuvien polttoaineiden, uusiutuvien, äh, uusiutuvan energian direktiiviksi, koska kuten sanoin, kysymys on paketista ja tarkastelemme äh, tätä tässä yhteydessä. Sitten ilman epäpuhtaudet ja kuinka ne ovat vähentyneet suhteessa siihen, mitä odotettiin, kun alkuperäistä vaikutusten arviointia tarkastelimme tämän direktiivin suhteen, niin komissio tuossa yhteydessä todella oli tehnyt sellaisia, tai oli sellaisia odotuksia, jotka johtivat odottamaan, että ilman epäpuolet vähentyisivät enemmän kuin mitä nyt on nähty. Miksi? No ensinnäkin kyse on varmasti liikenteen volyymin lisääntymisestä suhteessa siihen, kuin tuo vaikutusten arviointi tehtiin. Ja toisekseen tiedämme myöskin, että tähän liittyy vielä joitakin jälkikäsittelykysymyksiä, kun kysymys on pakokaasusta ja myöskin ajoneuvostandardeihin liittyviä kysymyksiä ja erityisesti NOXiin liittyvät uudet RED-säännökset pätevät tähän. Onko sitten jotakin sellaisia polttoaineita, jotka eivät täysin ovat tämän direktiivin äh, linjan mukaisia, niin tässä kollegat nyt tarkastavat, että sanon oikein, mutta ei mielestämme ole olemassa mitään tiettyjä yksilöityjä polttoaineita, jotka eivät olisi tämän mukaisia, mutta annan heille kohta puheenvuoron tämän osalta. Sitten kysymys siitä, mitä seuraavaksi sitten tapahtuu, kun pyritään vähän hiilisempiin polttoaineisiin. Lähdetäänkö volyymipohjaisesti eikä niinkään energiapohjaisesti tavoittelemaan 2030 tavoitteetta. Komissio on tehnyt ehdotuksen viime vuonna uusiutuvien energioiden, uusiutuvan energian direktiivin osalta ja komission ehdotus josta nyt tehdään vaikutusten arviointia, tuo tällaisen sekoiten velvoitteen sen osalta, että polttoaineet eivät saa olla suuripäästöisiä ja myöskin niiden energiasisällön osalta komissio tässä puuttuu asiaan. Mitä tulee öljyhiekkoihin, tästä on käyty paljon keskustelua lainsäätäjien kesken viime vuosien aikana. Mm uskon, että päätös on nyt tehty, lainsäädäntöä pannaan täytäntöön. Tietysti kuitenkin kiinnitämme erityistä huomiota seurantaan ja raportointiin tässä lainsäädäntössä, jotta voitaisiin arvioida, erityyppisten polttoaineiden volyymeja EU-ssa ja tämä kattaa myöskin öljyjakat. Ja jos sopii, nyt annan puheenvuoron kollegoille, niin jos heillä olisi tähän jotakin lisättävää polttoaineiden osalta. Uh, Ei, äh, haluan vain vahvistaa, että äh, polttoaineen laadun valvontaraportit osoittavat, että noudattamisaste on hyvin korkea. Äh, kyllä suuri osa polttoaineista ovat direktiivin mukaisia ja polttoainemääräysten mukaisia ja keskiarvot bensan suhteen ovat 99 prosenttia EU-ssa ja dieselin suhteen 100 prosenttia. Kuitenkin on tiettyjä polttoainetyyppejä, joita polttoaineen laadudirektiivi ei kata. Ja nämä määräykset eivät kata. Tämä koskee erityisesti polttoaineita, joissa on erittäin suuri osuus biopolttoainetta, noin 30 prosenttia, mutta nämä äh, polttoaineet ovat vain erittäin pieni osa liikennepolttoaineita EU-ssa. Oletamme, että se on alle prosentin. Okay. <clears throat> Then, uh, thank you very much. Kiitoksia oikein paljon osallistumisestanne. Ja me äh, pidämme mielessämme esityksenne ja varmasti äh, näemme vielä jossain toisessa yhteydessä. Kiitoksia. Tähän päättyy tämä kohta. Next item. <clears throat> Next item. Seuraava kohta esityslistallamme on isoglukoosin terveysvaikutukset. Ja tässä meillä on mielipiteenvaihto komission kanssa. Meillä on täällä eh, rouva Aleksandra Nikola Kopulu, terveyspääosastolta ja annan hänelle puheenvuoron. Voitte alustaa meille tämän aiheen. Yes. Good morning. Uh, thank you. Uh, Hyvää huomenta. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos, että kutsutte komission tänne uh, mielipiteen vaihtoon isoglukoosin terveysvaikutuksista. Minä yritän antaa teille um, kuvan tämänhetkistä tiedon tasosta ja komission tekemistä toimista ja mielellämme otamme vastaan palautetta parlamentilla tästä aiheesta. Ensin halusin selvittää, että isoglukoosi on termi, joka on määritelty EUn lainsäädännössä ja itse asiassa se on sokeria, joka saadaan vilja tärkkelyksestä, toisin kuin sakkaroosi, joka on sokerijuurikkaasta. Se, mikä on myös tärkeää ymmärtää, on, että sakkaroosi, normaali kotitaloussokeri, on sekoitus glukoosia ja fruktoosia, äh, puolet ja puolet. Ja kun taas iso glukoosikin on äh, sekoitus glukoosia ja fruktoosia, mutta äh, eri suhteessa. EU-ssa e, useiten eniten e, käytetyt korkean fruktoosin e, maissisiirapit on maissisiirappi, joka sisältää 50 prosenttia fruktoosia ja 42 prosenttia glukoosia ja sitten siirapi, jossa on 42 prosenttia fruktoosia ja 50 prosenttia, yli 50 prosenttia frukt, glukoosia. Miten tätä käytetään? Tätä käytetään sakarosin korvaamiseen, eli sokeriruoko tai sokerijuurikas sokerin korvaamiseen. Isoglukoosilla on etuja. Äh, ruoantuotannossa se on mahdollisesti halvempaa, mutta se on myös nestemäinen äh, makeutta, jolla on muita erityispiireitä. Äh, siksi se löytyy erityisesti juomista, makeisista, hilloista ja säilykkeistä. Ja pitää pitää mielessä, että isoglukoosi voi ehkäistä kristallisaation hilloissa. Ähm, ja makeisten tarttumisen papereihin. Täytyy muistaa, että yleisin käytetty sokeri EU:ssa on kotitaloussokeri, koska isoglukoosin myyntiä ja tuotantoa rajoitettiin tai valvottiin. EU-maatalouspolitiikka on valvonut isoglukoosia, mutta tämä tulee muuttumaan johtuen sokerimarkkinoiden viimeisimmistä uudistuksista. Ennen sokerimarkkinat olivat voimakkaasti säännellyt, mutta tämän vuoden Tästä vuodesta lähtien ei enää ole tuotantokiintiöitä, ei sakarosille eikä isoglukoosille. Ja tämän odotetaan vaikuttavan isoglukoosin tuotannon muutokseen EU:ssa ja on hyvin vaikea ennakoida tämän tuotannon muutoksen ähm, laajuutta. Äh, Agri-pääosasto teki sellaisia arvioita jotakin vuosia sitten, että tämän muutoksen äh, takia äh, sokerin hinta laskee ja sokeri juurikkaan eh, tuotanto kasvaa, samoin kuin isoglukoosin käyttö niin, että se kattaa noin 12 prosenttia eh, kaikista makeutusaineista. On ollut hyvin paljon keskustelua ja eh, komissio tietää, että on ollut paljon keskustelua siitä, miten sokerimarkkinat reagoivat kiintiöiden poistamiseen, ja sitten myöskin terveyskysymykset, jotka liittyvät isoglukoosin käyttöön. Kun teimme sokerimarketin, markkinoiden uudistukset, ei tehty erityistä terveysvaikutusten arviointia, kun tehtiin vaikutusten arvioinnit. Tieteellisellä tasolla meillä on tieteellinen lausunto Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaiselta, ei erityisesti isoglukoosista, mutta fruktoosista ja sokereista ylipäätänsä. kun on kyse ähm, terveysväittämistä fruktoosissa. Äh, äh, Euroopan elintarvikeviranomainen sanoi, että korkea fruktoosin saanti, se, se saattaa olla kielteisiä vaikutuksia. Se saattaa lisätä äh, rasvan määrää veressä ja myöskin mm, vyötärölihavuutta. Kuitenkaan tätä ongelmaa ei ole, kun on kyse alhaisesta fruktoosin saannista. Kun puhumme alhaisesta fruktoosin saannista, puhumme noin 40-50 grammasta päivittäin. EFSAn mukaan nämä kielteiset fruktoosin vaikutukset syntyvät siinä vaiheessa, kun sitä ryhdytään kuluttamaan noin 125 grammaa per päivä. Meidän on ymmärrettävä, että on varsin epätodennäköistä, että tällainen määrä tulee normaalien ruokavalion kautta, mukaan lukien isoglukoosin kautta. Euroopan elintarvikeviranomainen on antanut muita lausuntoja liittyen sokerin yleiseen käyttöön ja EFSA on antanut ruokavalio lausunnon liittyen hiilihydraattien käyttöön vuonna 2010 ja tämän mukaan ei ollut riittävästi ähm, tieteellisiä tutkimustuloksia asettaa ylimmäistasoa äh, sokerien päivittäiselle saannille. Kuitenkin on annettu suosituksia äh, lisätylle sokerille, sitä ei saisi olla e, e, enemmän kuin 10 prosenttia e, energian saannista, kun taas jotkut jäsenvaltiot suosittavat korkeampia tai alhaisempia tasoja 5-15 prosenttiin. Nyt haluaisin lyhyesti käsitellä kuluttajasuojakysymyksiä, äh, korostaa sitä, että kun isoglukoosia, äh, kun sitä käytetään äh, elintarvikkeissa, se merkitään ainesosaluetteloon ja on myöskin tämä kvantitatiivinen sääntö niin, että kuluttaja voi nähdä, että kuinka paljon isoglukoosia tuotteessa on verrattuna muihin ainesosiin. Sitten halusin mainita vielä muutamia muita toimia, joihin äh, terveyspääosasto on ryhtynyt. Meillä tulee olemaan arviointi osana terveysohjelma, jonka tarkoituksena on saada kokonaiskuva ähm, korkeafruktoosin, siira, korkeafruktoosiasteen siirappien käytöstä ja tulokset pitäisi saada vuoden 2017 lopulla. Lisäksi haluaisin mainita, että komissio on tehnyt sekä sääntely- että muita aloitteita sokerin kulutukseen puuttuakseen EU-ssa Esimerkiksi, äh, kuten tiedämme, 13. joulukuuta 2016 ähm, pakattuihin tuotteisiin on pantava mm, ähm, tiedot äh, hiilihydraattien määrästä ja kokonaissokerin määrästä. Äh, kokonaissokerin määrä sisältää kaikki monosakkaroosit muut, jotka on elintarvikkeessa ja tällä tavoin tämä sisältää mm, fruktoosin ja muun muassa isoglukoosin. Lisäksi DG Sante on tukonut kansallisia muita kuin sääntelyaloitteita ja mainitsen tässä 2007 EUn strategian, joka liittyy ravintoon ja ylipainoon, joka on pantu täytäntöön komission toimien kautta ja myöskin yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa, joka käsit, sekä myös korkean asteen työryhmän kanssa, joka käsittelee ravintoa ja liikuntaa. Siellä on hyväksytty äh, lausuntoja. Vuonna 2005 hyväksyttiin liite lisätyistä sokereista, joka edistää 10 prosentin lisättyjen sokerien vähentämistavoitetta vuoteen 2020 mennessä. Ja lisäksi meillä on EUn toiminta suunnitelma ruokavaliosta ja liikunnasta, jossa komissio tekee läheistä yhteistyötä elintarviketeollisuuden kanssa, joten eh, komissio ja elintarviketeollisuus yhdessä haluavat tehdä työtä eh, sokerin käytön vähentämiseksi elintarvikkeissa ja sokerin kulutuksen vähentämiseksi, ja kaikki nämä aloitteet on otettava huomioon, kun eh, tehdään arvio siitä, miten sokerimarkkinoiden uudistus vaikuttaa sokerin kulutukseen eh, ja erityisesti isoglukoosin kulutukseen. Kiitoksia. Kiitos näistä selvityksistä. Haluaako joku puheenvuoron? Edustaja Schaldemus. Thank you very much and eh, thank you to... Kiitos ja kiitos komissiolle tästä esityksestä. Hyvin mielenkiintoista ja hyvin laajasti esitetty, mutta aivan rehellisesti sosiaalidemokraattisen ryhmän mm, näkökannan mukaisesti, ja puhun nyt suoraan, on aika tyhmää, että tässä siirappimuodossa isoglukoosia on saatavilla, kun tiedämme, että se ei ole terveellistä ja kun tiedämme, että jo tällä hetkellä on Euroopan unionissa liikalihavuusongelmia vuoden 2017 loppuun mennessä tehdään vaikutusten arviointi. Miksi ei nyt odoteta markkinoiden avautumisessa, e, kunnes saamme tämän arvioinnin ja on uutta tieteellistä tietoa tämän vaikutuksesta. Miksi ei voida odottaa? Kysymys on vain parista lisäkuukaudesta, jotta todella nähtäisiin, josko tutkijoiden mukaan tämä ei ole terveellistä ja sitten voitaisiin toimia sen mukaisesti. Varmasti sanotte, että tämä on mahdotonta, päätös on jo tehty. sokerikiintiöiden poistamiseksi, mutta kysyisin vielä toisen kysymyksen. Aiotteko tiiviisti seurata terveysvaikutuksia, kun tulevien vuosien aikana sokerimarkkinat avataan, siis tiiviisti seurata, mitä terveysvaikutuksia tällä on, koska meidän täytyy tämä tietää. Jos tämä lähtee nopeasti väärään suuntaan, meidän täytyy pystyä toimimaan. Ymmärrän myös, että tietysti jos tätä sokeria käytetään vain vähän, niin se ei todennäköisesti aiheuta ongelmia, jos ajatellaan vaikkapa amerikkalaista markkinaa, niin tiedetään tätä ainetta käytetään. Olen näin lukenut tulkoon äh, puolet käytetystä sokerista äh, teollisissa tuotteissa on juuri tätä sokeria, niin miksi tämä ei tapahtuisi myöskin EU-ssa? se on helpompi käyttää nesten muodossa ja myöskin se on halvempaa, joten todennäköisesti Euroopassa yritykset toimivat samalla tavalla kuin Yhdysvalloissa. Ja olen varsin varma siitä, että äh, itse asiassa käytön kas, käyttö kasvaa. Todella sosiaalidemokraatit ovat tässä huolissaan terveysvaikutuksesta Euroopan markkinoille ja meidän täytyy todella tiivisti tarkkailla tätä ja toimia nopeasti, jos tällä on jatkossa ikäviä seurauksia. Toivon mukaan pystytte kommentoimaan tätä. Kiitos. Mr. Wolken. Kiitos, herra Wolken. Kiitoksia komissiolle selvityksestä tässä asiassa. Me puhumme isoglukoosin kulutuksen terveydellisistä vaikutuksista tänään. Miksi teemme sen juuri nyt? Te sanoitte sen sokerimarkkina asetus raukeaa syyskuussa ja silloin isoglukoosi rajoitettiin 5 prosenttiin sokerimarkkinoista 700 tonnia per vuosi. Nyt kun asetus raukeaa, niin vaarana on, että isoglukoosin käyttö nousee huomattavasti. Ensimmäinen arvio on, että kulutus jopa kolminkertaistuu 2,4 miljoonaan tonniin. Äh, huolet, jotka äh, ovat tällaisen kulutuksen nousun takana, haluaisin lyhyesti perustella. Kyse on teollisesta sokerista, sen mainitsitte jo, joka on tehty tärkkelyksestä, usein maissitärkkelyksestä. Johtuen isoglukoosin eh, nestemäisestä muodosta sitä käytetään yleensä eh, juoma teollisuudessa ja makeisteollisuudessa. Isoglukoosilla on yksi suuri etu, taloudellinen etu. Isoglukoosi on jopa 40 prosenttia edullisempaa kuin sokeri. Ja eh, tämä on myös se syy sille, miksi me tänään eh, keskustelemme asiasta terveysasian valiokunnassa emmekä maatalousasian valiokunnassa. Isoglukoosi ei minun mielestäni ole terveellistä. Se ää, eh, ää, käsitellään ää, aivan toisella tavalla ruumiissa kuin muut sokerit. Fruktoosi käsitellään maksassa, joka voi johtua insuliinin insuliinin erityksen pysäyttämiseen, joka taas voi aiheuttaa diabetesta. Monissa tut- tutkimuksissa on todettu, että isoglukoosin ja lihavuuden välillä on yhteys, koska äh, juomateollisuus tulee lisäämään maissisiirapin käyttöä virvoitusjuomissa ja nuoret äh, käyttävät tällaisia juomia mielellään. Äh, vaarana on, että isoglukoosin kautta ylipaino nuorien keskuudessa lisääntyy Euroopassa. Yhdysvalloissa isoglukoosia käytetään hyvin paljon. Siellä isoglukoosi on 50 prosenttia sokerimarkkinoista ja pelkään pahoin, että samanlainen kehitys tapahtuu täällä meilläkin. Siksipä mm, ehdotan, että valvonnan lisäksi kuluttajia, erityisesti nuoria, pitäisi valistaa siitä, mitä he syövät ja mitä juovat, koska makea ei ole aina samanlaista makea eikä sokeri ole aina samanlaista sokeria. Tuotteissa pitäisi selvästi lukea, jos isoglukoosia käytetään ja tarvitsemme yhtenäiset merkinnät. Onko teillä mitään konkreettisia suunnitelmia tämän asian suhteen? Ja lisäksi meidän on vastuullistettava tuottajia. Tuottajat eivät saa ainoastaan kustannussyistä lisätä jatkuvasti isoglukoosia enemmän tuotteihinsa ja meidän pitäisi varmistaa se, että taloudelliset kysymykset eivät mene terveyskysymysten edelle. Kiitoksia. Kiitos. Ja sitten edustaja Pedicini. Grazie, Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos myös komissiolle siitä, että olette paikalla täällä. Minä haluaisin keskittyä isoglukoosin vaikutuksiin terveydelle, koska tämä aine, sitä löytyy monista elintarvikkeista ja juomista, joita usein nuoret lapset käyttävät, hilloja, leivonnaisia, virvoitusjuomia, joita erityisesti lapset syövät. Isoglukoosi on myös tällainen paksunnusaine, joka ehkäisee makeisia tarttumaan makeispaperiin. Eli tämä koskettaa erityisesti lapsia. Olen samaa mieltä siitä, ettei kyse ole yhdestä tietystä tuotteesta, joka lisää diabetesta ja ylipainoa, joten ei isoglukoosi välttämättä ole vaarallisempi kuin sakaroosi tai muut teolliset sokerit, mutta kor- Eh, tällaiset eh, eh, sairaudet, jotka liittyvät ravintoon, ovat lisääntymässä ja siksi ehm, olen samaa mieltä kollega Schaldemosen kanssa. Meidän täytyy ensin odottaa vaikutusten arviointia ennen kuin avaimme markkinat tälle tuotteelle. Lisäksi meidän on lisättävä valistusta ehm, ruokavaliosta ja tällaisten aineiden haitallisuudesta. Ja tällainen valitus, valistus toimii myös korrektien elintarvikemerkintöjen kautta. Eli kysymykseni on, onko pakollista Euroopan unionissa merkitä isoglukoosin käyttö tuotteeseen, koska me tiedämme, on suuri ero glukoosisiirapin ja isoglukoosin välillä. Kiitoksia. Thank you very much, Madam Dalli. Kiitos. Edustaja Dalli. Thank you, Chair. Um... Kiitos puheenjohtaja minä jaan kollegoiden huolen tästä. Kerron miksi Euroopan unioni kaiken kaikkiaan ja jäsenvaltiot myös ovat jatkuvasti vuosien aikana pyrkinyt taistelemaan diabetesta ja ylipainoa vastaan. Eikä kysymys ole vain terveysongelmasta, vaan myöskin rahoituksesta monissa jäsenvaltioissa ja myöskin EU-ssa valitettavasti monasti, kun aletaan puhumaan rahasta, niin vasta silloin ymmärretään ongelman laajuus. Haluaisin siis ottaa esille jotakin lukuja. Minä tulen maasta, Maltasta, joka sijaitsee Välimeren alueella, jossa siellä valitettavasti diabetes ja ylipaino ovat todella laajalle levinneitä. Se on yksi suurimmista kysymyksistä, jotta nuorilla ja kansalaisillamme on takkana. Pari lukua. Diabetes diabeetikoista suurin osa kärsii myös ylipainosta ja yläpainosta. Ylipaino ja kaksi, diabetes kaksi tyyppi äh, maksavat yhteensä 53 miljardia euroa, joka on tokko, suuri osa koko ma- maan terveyskulusta, jos katsotaan kaikkia eu jäsenvaltioita, luvut ovat vielä huolestuttavampia, kun puhutaan taas ylipainostan ylipainosta puolet EUn väestöstä ovat joko ylipainoisia tai liikalihavia. Jos katsotaan kustannuksia, ja liikalihavuuden kustannukset ovat 8,9 miljardia euroa Euroopan unionin jäsenvaltioissa. Diabetes taas maksaa 300 miljardia euroa, ja joissakin jäsenvaltioissa nämä summat ovat 10 prosenttia koko maan terveysbudjetista, joten nyt täytyy asettaa asiat mittasuhteisiin. Monet jäsenvaltiot varmasti voisivat äh, käyttää tämän rahan moneen muuhunkin asiaan, joissa voitaisiin sitten ihmisten elämänlaatua parastaa. Minä olen todella huolestunut. Äh, ei voida hyväksyä sitä, että tässä vaiheessa emme vielä tiedä, mitä vaikutuksia tällä on, ähm, kun sokerikiintiöt poistetaan, koska niiden ansiosta – teollisen sokerin tuonti on vähentynyt 5 prosenttia Euroopan unionin markkinoille, mutta tämä todennäköisesti muuttuu tulevaisuudessa. Tässä ei ole, mm, vitsit ovat siis vähissä, jos ajatellaan isoglukosin pitkän aikaiden, pitkän aikakauden vaikutuksia terveyteen. Niin tämä on todella huolestuttavaa, kun ajatellaan kakkostyypin diabetesta, ylipainoa ja niiden vaikutuksia ei pelkästään aikuisten elin elämänlaatuun, vaan erityisesti minun huolestuttavat nuoret ja lapset. Mainitsitte myöskin EFSAn tuossa. Ähm, EFSA taannoin lausui, että tutkimukset, jossa äh, glukoosin, sakkaroosin ja fruktoosin äh, kautta makautetut äh, juomat johtavat siihen, että äh, rasvapitoisuus veressä lisääntyy ja tämä johtaa edelleen sydän- ja verisuonisairauksiin ja tällä on siis todella pitkälle meneviä vaikutuksia. Vuoden 2013 tutkimus osoittaa myöskin, että äh, komission tarkoituksena oli tätä asiaa seurata tietyissä jäsenvaltioissa. Ja nyt haluaisinkin tietää, että mitä, mitä, mitä päätelmiä tämän äh, tehdyn tutkimuksen pohjalta voidaan tehdä, mitä voimme ottaa tästä opiksemme ja mitä komissio nyt sitten tekee, että paljon äh, fruktoosia sisältävät tuotteet Euroopan unionissa eivät johda samaan tilanteeseen kuin mitä Yhdysvalloissa on tapahtunut. Ja vielä yksi kysymys liittyy GMO-merkintoihin ja äh, isoglukoosia sisältävät tuotteet eivät yleensä ole, äh, tai isoglukoosit eivät välttämättä ole tuossa annososaloittelossa ja sama pätee myöskin GMO aineisiin. Mielestäni eurooppalaisilla kuitenkin on oikeus tietää, mitä he kuluttavat ravinnokseen ja haluaisinkin, että siis tällaiset tuotteet myöskin mainittaisiin ainesosaluettelossa, varsinkin kun sitten iso glukoosi nämä säännökset poistuvat. Kiitos. bardzo. Picho. Dziękuję komisji za wprowadzenie do dyskusji. Puheenjohtaja. Kiitos komissiolle. Sokeri on yksi kaikkein tärkeimmistä tuotteista, jotka, jotka makeuttaa mutta sokerituotannon lisääntymisen kautta näemme myös kielteisiä terveysvaikutuksia, eli ylipainoa, hammasmätää, diabetesta, korkean verenpainetta ja niin poispäin. Yksi luonnollisen sokerin korvaava aine on isoglukoosi. Sen kulutus tulee lisääntymään ja on varmaa, että näin tapahtuu, koska se on kaupallinen teollinen sokeri, jonka on varsin edullinen. Meillä oli 700 tuhannen tonnin kiintiö, mutta nyt kun tämä kiintiö poistuu, tämän sokerin kulutus tulee kasvamaan. Meidän on muistettava, että tämä sokeri saattaa aiheuttaa vakavia eh, terveydellisiä seuraamuksia ja Tutkijat ovat jo osoittaneet, että isoglukoosin käyttö Yhdysvalloissa tarkoittaa, että yksi lasillinen juomaa päivittäin, joka on makeutettu isoglukoosilla, täyttää koko suositellun sokerin saantimäärän päivittäin. Diabetes on yksi suurimmista terveysongelmista tällä vuosisadalla ja kakkostyypin diabetes henkilöillä, jotka käyttävät isoglukoosia, sitä esiintyy yhä nuoremmilla. Meidän on muistettava, että isoglukoosi on insuliiniresistentti ja siksi se on niin vaarallinen. Isoglukoosi sitä yleensä pidetään turvallisena, mutta tämä ei tarkoita, että sen liiallinen käyttö olisi turvallista. Haluaisin kysyä komissiolta e, erään asian. Tietääkö komissio, mistään tutkimuksista, jotka koskevat tavallisen sokerin korvaavien tuotteiden käytöstä ja millaisia seurauksia isoglukoosikäytöllä voi olla? Tietenkin on tiettyjä teollisia sääntöjä, mutta olisiko mahdollista rajoittaa isoglukoosin käyttöä teollisuudessa? Koska meidän on muistettava, että isoglukoosin käytön seuraukset voivat olla hyvin dramaattiset. Ja meidän pitäisi eh, pikaisesti eh, kirjoittaa mietintö isoglukoosin vaikutuksesta eurooppalaisten terveyteen. Kiitoksia. Thank you very much. And, uh, Kiitos. Ja edustaja Kadenbach. niin, sydämelliset kiitokset tästä kertomuksesta ja nämä puheenvuorot täällä parlamentissa ovat aivan selvästi osoittaneet, että me todella pelkäämme, että tämä komission päätös menee aivan väärään suuntaan. Ja haluaisin kertoa ähm, ZDFn äh, uutislähetyksestä, jossa ähm, komission äh, tiedottajalta Rosariolta kysyttiin, miksi tähän päätökseen tultiin, ja hän sanoi, että tämä on päätös, jossa agraari- maatalouspolitiikka seuraa komission äh, päälinjausta. Meidän politiikan pitäisi seurata enemmän markkinoita. Tämä ei ole kuluttajapolitiikkaa, tämä ei ole myöskään terveys politiikkaa. Tämä on aivan toista sellaista ongelmatiikkaa ja CDF-televisiokanava teki tästä sen johtopäätöksen, että harjoittaa maatalouspolitiikkaa ajattelematta ihmisten terveydellistä hyvinvointia. Ja nyt kun sitten 68 artiklassa sanotaan aivan selvästi, että kaikissa unionin toimenpiteissä varmistetaan korkea terveyden suoja, niin ei minun tarvitse kuin laskea kaikki ne tiedot, jotka täällä mainitin. En minä tarvitse mitään suuria tutkimuksia. Se osoittaa, että tämä päätös rikkoo aivan selvästi 168 artiklaa, koska tässä Euroopan väestön terveys asetetaan alisteiseksi markkinoiden avaamiselle, enkä minä oikein edes näe mitään hyötyä tästä markkinoiden avaamisesta on kellekään eurooppalaiselle. Joten äh, eikö meillä tässä nyt ole sellainen tilanne, jossa komissio on tekemässä päätöstä, joka aivan selvästi rikkoo perussopimuksia? Kiitoksia. Thank you. Someone else? Kiitos. Onko vielä puheenvuoropyyntöjä? Ei. Sitten annan puheenvuoron takaisin komissiolle. Voitte reagoida näihin kysymyksiin. Thank you very much. Kiitos. Me kuuntelimme tarkkaavaisesti kysymykset ja kommentit. Varmastikin, kuten Rova Schaldemosen mainitsi ainakin jossain vaiheessa ei pitäisi odottaa, että tätä sokerihuudista ei pitäisi tapahtua ja että vaikutusten arviointia pitäisi odottaa isoglukoosin osalta ensinnäkin. Mainitsin kattavan tarkistuksen ja myöskin nämä tutkimukset, tieteelliset tutkimukset, vaan kysymys itse asiassa ei ole äh, vaikutusarvoista sinällään, vaan kysymys on äh, sen kirjallisuuden tarkastamisesta, joka meillä on iso glukoosin käytöstä ja sen korkeasta fruktoosipitoisuudesta. On hyvin mielenkiintoista tietää, että tällä hetkellä EFSA äh, on saanut pyynnön skandinaavimailta, Norjalta, siis Pohjoismailta, ja se tällä hetkellä on EFSA siis hyväksynyt, että se antaa tieteellistä neuvontaa sen osalta, mikä on sokerin saannin päivittäinen määrä. Ja tässä tarkastellaan sitten lisätyn sokerin saantia, kun kysymys on mistä tahansa lähteestä, mistä tahansa lähteestä, sakkaroosi, fruktoosi, glukoosi, myöskin erilaiset tärkkelysaineet, kuten glykosiirapit ja kaikki muut sokerivalmisteet, joita siis käytetään tällä tavalla tai joita lisätään vaikkapa ruoanvalmistuksessa tai ruoanlaitossa. Joten tämä on siis pitkä työrupeama ja EFSA, siis näiden maiden pyynnöstä myöskin sidosryhmien kanssa toimii ja se järjestää kaksi julkista kuulemista, jossa sitten äh, otetaan nämä kaikki asiat kysymykset huomioon 2018 niin ensimmäisen vuosipuoliskolla ja sitten sen jälkeen vuonna 2019 uudemman kerran. Ja huomaamme myöskin EFSAn osalta, että on siis mahdollista vahvistaa ja vielä äh, tarkentaa tässä asiassa juuri sitä, kuinka isoglukoosin terveysvaikutuksia voidaan arvioida. Tässä yhteydessä haluan muistuttaa kuitenkin myös Äh, minkä myöskin Rova Dalli mainitsi, siis EFSAn äh, lausunto äh, viittasi näihin kielteisiin vaikutuksiin, jotka johtuvat siitä, että jos isoglukoosia saa paljon, siis kysymys on itse asiassa fruktoorista, fruktoosista, joka aiheuttaa näitä ongelmia, niin ähm, jos kysymys on 125 gramman saannista päivittäin, joka on siis todella suuri määrä ja on hyvin todennäköistä, että näin paljon itse asiassa normaalin äh, ruokavalion puitteissa fruktoosia tulisi äh, saaduksi. Seuranta-ajatus äh, sen osalta, kuinka iso glukoosia käytetään. Tämä on mielenkiintoinen ehdotus varmasti kuitenkaan emme pysty nyt tässä vaiheessa tähän sitoutumaan, mutta viemme kuitenkin tämän mukanamme ja otamme tämän mukaan keskustelun jäsenvaltioiden ja sidosryhmien kanssa, kun niiden kanssa sitten keskustelemme. Tässä oli myöskin kysymys, joka liittyi merkintöihin. Kyllä, kuten mainitsin, glukoosi on mainittava ainesosan luettelossa mutta glukoosi on termi, jota käytetään EUn maatalouspolitiikka lainsäädännössä ja yleensä itse asiassa ainesosaluettelossa puhutaan glukoosi, syk- sukroosi, siirappi tai glukoosi, siirappi. riippuen siitä, mikä määrä glukoosia, mikä määrä fruktoosia aineessa on, käytetyssä aineksessa siis on. Ja lisäksi Meillä on myöskin ravitsemusarvot, jotka viittaavat kaikkiin sokereihin, ei mitenkään erityisesti isoglukoosiin. Joten voin vastata tällä tavalla mahdollisimman konkreettisesti ja teknisesti mutta ö, otamme huomioon nämä ö, kommentit ja käsittelemme niitä komission sisällä ja ö, keskusteluissa sidosryhmien ja jäsenvaltioiden kanssa, kun ö, jatkamme vielä keskusteluja, ö, vaikkapa juuri kun kysymys on ylipainosta, ravitsemuksesta ja terveydestä. Kiitoksia. Tähän päättyy tämän aamuinen kokouksemme. Muistutan teitä siitä, että kello kahdelta iltapäivällä meillä on mielipiteenvaihto komission ja virastojen kanssa eturistiriidoista ähm, virastoissa, joten erittäin mielenkiintoinen aihe ja